tästä ja voimme siirtyä seuraavaan asiaan. Hyvät naiset ja herrat, ilmoitusluontoisia asioita on lukuisia. 7. heinäkuuta järjestetyn kokouksen tekstit ja pöytäkirjat ovat käytettävissä. Onko niihin mitään huomautettavaa? Eipä näytä olevan. Ja artikla 211 kohdan kolmen mukaisesti